Euh, hyvät kollegat, olkaa hyvät ja asettautukaa paikoillenne. Pahoittelen, että aloitamme hiukan myöhässä työmme. Haluaisin muistuttaa kahdesta muutoksesta, jotka eilen tehtiin esityslistaan. Ensinnäkin kohta 11, joka käsittelee esittelee McIntyren tarkistuksia on siirretty myöhemmälle ajankohdalle, eli käsittelemme kohdan 11, kohdan 21 jälkeen. Niin, eihän tämä ollutkaan lausuntoluonnos, tämähän olikin ähm, edustaja McIntyren mietintöluonnoksen esittely kuinka luoda otellinen ympäristö työpaikkojen luomiseksi. Ja sitten toinen muutos, joka tehtiin eilen, on viimeinen kohta esityslistalla, eli kohdan 25 jälkeen käsittelemme alkuperäisen kohdan 13. Kyseessä on neuvotteluiden tilanne neuvoston kanssa koskien vähävaraisimmille suunnattua avun rahastoa. Kiitän esittelijää etukäteen. Ja nyt siirrymme kohtaan 14 esityslistalla. Käsittelemme sosiaalista suojelua kaikille myös itsenäisille ammatin harjoittelijoille. Kyseessä on meidän valiokuntamme oma-aloitteinen mietintö. Ja esittelijämme on Vilija Blinkevilytyte. Annan esittelijälle nyt 144 tarkistuksen tiimolta puheenvuoron. Meillä on myöskin 25 kompromissitarkistelua käsiteltävänä. Esittelijä, olkaa hyvä. Voi, Mä, joo. 144 pakeitimus iš Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Meillä oli 144 tarkistusta jotka on esitetty, ja 29 kompromissitarkistusta. Meillä oli viime viikolla Strasbourgissa varjoesittelijöiden kokous ja keskustelimme näistä kompromissitarkistuksista. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän erittäin hienosta työstään ja yhteistyöstään. Tässä äm, edellisessä kokouksessa keskusteltiin 27 kompromissitarkistuksesta ja olen kaksi lisännyt niitä vielä tämän jälkeen. Ensimmäinen kompromissitarkistus käsittelee kohtaa G1 kyseessä ovat itsenäiset ammatinharjoittajat, eli 15 prosenttia työvoimasta nykyisin äh, ihmiset usein äh, päättävät ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, koska näin välttävät pitkäikäisen, pitkäkestoisen työttömyyden. Eli meillä on siis uusi kompromissi ja tämä, sitten meillä on kohdan 5a suhteen kompromissitarkistus. Kyseessä ovat iäkkäät henkilöt työmarkkinoilla. Näillä henkilöillä on hyvin paljon kokemusta ja heitä ei tule missään tapauksessa pitää sosiaalisena tai taloudellisena taakkana. Tässä Ilja Omen Röntönä haluaisin kiittää erityisesti. Toivottavasti kaikki kollegat ovat näiden kompromissien takana. Haluaisin yhteenvetona sanoa myöskin, että viime viikon varjoistelijan kokouksessa pääsimme yksimielisyyteen monien kompromissien suhteen. Suurin osa niistä käsitteli harmonisointitarvetta itsenäisten ammatinharjoittelijoiden kohdalla. Keskustelimme myöskin itsenäisten ammatinharjoittajien tiedonsaantimahdollisuuksista ja siitä, että heidän tulee tuntea oikeutensa. Kompromissitarkistukset määrittelevät selkeästi Euroopan unionin jäsenmaiden kompetenssin rajat ja sen, kuinka jäsenmaat tulevat harjoittamaan yhteistyötä. Nämä asiat ovat kompromissitarkistuksessa mukana. Toivon, että EPPn kollegat tukevat tätä yhteistyökompromissia. Meillä on hyvin monia kompromisseja, joissa viitataan myöskin työmarkkinaosapuolten rooliin. Nämä pyrin näissä tarkistuksissa kokoamaan kaikki kannat. Odotan nyt mielenkiinnolla varjoesittelijöiden mielipiteitä näihin versioihin liittyen. Toivottavasti voimme keskustella tulevina päivinä, jotta 5. joulukuuta voisimme äänestää tarkistuksista. Kiitoksia ja odotan kommenttejanne. Kiitos. Ketkä kollegat haluaisivat käyttää nyt puheenvuoron? Phil Benjon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää kovasta työstä ja pyydän anteeksi, että en päässyt varjoesittelijöiden kokoukseen viime viikolla. Itse asiassa minulle tuohon aikaan päällekkäinen kokous, joten se vähän osoittautui ongelmaksi. Öm, minä esitän muutamaa kompromissia, mutta aion ne esittää teille myös kirjallisesti ja toimitan ne myöhemmin teille sitten. Kuten sanoit, minä esitin montaa tarkistusta. Useimmat niistä esittelijä on ottanut huomioon. Ensinnäkin on tärkeää, että tärkeää mainita, että sosiaaliturva on jäsenvaltioiden toimivallan alaisuudessa, mutta yhteensovittamista on jonkin verran EUn tasolla. Toiseksi pitäisi välttää laajamittaisia huomautuksia jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmästä. Sitten kompromissi D. En ole samaa mieltä sanamuodosta viimeisessä osiossa. Haluaisin, että sanat widely ja glaring poistettaisiin ja siihen laitettaisiin sen sijaan could lead muotoilu. Haluan kiittää esittelijää tarkistusteni huomioimisesta. Me olemme samaa mieltä näennäisestä, itse, näennäisesti itsenäisestä ammatin harjoittamisesta. Sen suhteen on ongelmia. Olen samaa mieltä noista muutoksista, jotka tehtiin viime varjoesittelyiden kokouksen perusteella kompromissi N erityisesti. Siinä pitäisi tunnustaa sen hyödyllisyys, että iäkät ihmiset jäävät vapaaehtoisesti työmarkkinoille ennen kaikkea osaamisen siirtämiseksi. Lisäksi pitää, pitää puhua ta- taatusta pääsystä sosiaaliturvajärjestelmään. Sosiaaliturvajärjestelmähän tai sosiaaliturvajärjestelmät saattavat olla myös ehdollisia, joten pitäisi tässä kunnioittaa jäsenvaltioiden toimivaltaa. Sitten pitäisi puhua irtisanomisesta raskauden aikana siinä suhteessa, että pitäisi välttää sellaista tapauksista, jossa raskaana olevia työntekijöitä ei voisi ei irtisanoa edes sellaisessa tapauksessa, jossa, jossa on tapahtunut vakavia rikkomuksia. Muut kommenttini ovat yksityiskohtaisempia, mutta kaiken kaikkiaan voimme varmasti olla samoilla linjoilla, päälinjoista. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Sogor. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm kicsit kolléganőnk. Kiitoksia. <clears throat> Minäkin pidän hyvänä sitä, että voimme käsitellä tätä omalla mietintöä. Kyllä, tässä puhutaan kuilusta. Mehän puhumme sosiaalista suojelusta Euroopasta ja sosia- sosiaalinen suojelu kaikille on sellainen asia, joka täytyy ottaa esille. Ei saa unohtaa sitä, että tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivalta ja vastuuseen. Tietenkin voidaan sopia tavoitteesta vapaaehtoisella pohjalla. Minä en nyt mennä yksityiskohtiin. Olen hyvin iloinen, niin kuin eilen viime viikollakin sanoin, että olemme päässeet kompromisseihin useimmissa asioissa. Ja tietenkin tiellä täytyy vielä asioita viilata, mutta varmasti ennen joulukuuta pääsemme sopuun. Kiitoksia. Merci. Euh. Kiitoksia. Haluaako esittelijä vastata? Edustaja Benjamin erityisesti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti kiittäisin edustaja Benjonia ja myöskin Sogoria tästä työstä, jota olemme yhdessä tehneet. Toivottavasti edustaja Benjonin huomiot tulevat auttamaan meitä tulevassa työssämme. Otamme ne huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Tältä pohjalta me äänestämme siis 5. joulukuuta. ALDE-ryhmässä käsittääkseni joitakin asioita on vielä auki, mutta toivottavasti ne eivät heikennyt ainakaan sitten raskaan olevien naisten roolia tilannetta. Aloitimme myöhässä, mutta nyt olemmekin aikataulusta jo edellä. Ovatko ryhmät nyt sitä mieltä, että voisimme ottaa viimeisen kohtan esityslistalta, eli tämän neuvottelun neuvoston kanssa, neuvoston Födin kanssa. sosiaalista ryhmästä ei ole samaa mieltä. Eli emme voikaan sitä nyt tehdä. Oliko muita asioita vielä, joita voisimme käsitellä? muut asiat kohdasta. Voisin teille kertoa yksinkertaisesti eilen mainituista muista asioista, jotka liittyvät työhön, jota koordinaattorit ovat tehneet komissionisen Andorin kanssa käydyn tapaamisen yhteydessä. Tämä liittyy työmarkkinaosapuoliin. Kuten eilen sanoin, 9. lokakuuta meillä oli koordinaattoreiden kokous, jossa koordinaattorit sopivat yhdessä siitä, että ähm, kävisimme mielipiteiden vaihtoa komission jäsen Andorin kanssa liittyen sopimuksiin, joita tehdään työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja myöskin sovittiin siitä, että julkaistiin lehdistötiedote, julkaistaisiin lehdistötiedote ja tämä lehdistötiedote viime viikon perjantaina julkistettiin torstai-aamun keskustelujen jälkeen ja eräät ryhmät ovat tuoneet esiin sen, että heillä oli vaikeuksia tukea tätä lehdistötiedotetta sellaisena kuin se oli. Joten tämän seurauksena tänä aamuna tämä lehdistötilaisuus, lehdistötiedote tullaan julkaisemaan siis riippumattomana. Toivottavasti kaikki pystyvät tämän nyt hyväksymään. Nyt jos haluatte vaikkapa puhelinsoiton tehdä, niin teillä on viisi minuuttia. Pahoittelen nyt tulkit. Te joudutte viisi, viitisen minuuttia odottelemaan ilman mitään tehtävää, mutta pääsemme näin nopeasti eteenpäin tänä aamuna. chers collègues merci de reprendre place pour que nous puissions. Hyvät kollegat, äh, istukaa paikoillenne, että voisimme jatkaa nyt äänestyksiin. Onko kaikilla kollegoilla nyt äh, kortit mukana? Si c'est le cas... Kyllä, jos näin on, aivan aluksi aloitamme siis kohdasta 15 ja äänestämme lausuntoluonnoksen hyväksymisestä liittyen seitsemänteen ja kahdeksanteen Euroopan unionin kohesiopolitiikkaa käsittelevään kertomukseen ja strategiakertomukseen 2013 vuosien 2007-2013 ohjelmien toteuttamisesta. Tämän lausuntoluonnoksen on valmistellut kollegamme Adam Kosa. Kappale 1, tarkistus 1. De Marianne Arkin Euh, avec une correction technique. Marian Haakinalta meillä on vain tekninen korjaus tähän tarkistukseen liittyen. Tarkistus yksi esittelijä on puolesta, kuka on puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kappale yksi, Elisabeth Schröterin tarkistus, esittelijän puolesta puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme, Papadopoulou puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Edelleen kappale 1, tarkistus 4, sama esittäjä suullisella tarkistuksella. Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta. Eli tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullisella tarkistuksella Kappale 2 kompromissi A neljältä ryhmältä suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Joten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämmöinenkin kappale 2, tarkistus 9, vapaudupullo puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 3, kompromissi B, neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 3, 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme kappale kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ko- kappale 4 kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä oli kappale 4, 18 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko teksti äänestämme sähköisesti äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 30 pour, une voix contre. 30 puolesta yksi vastaan, y- nolla tyhjää. Onnittelut äänestäjälle seize nous votons le rapport d'initiative sur des inspections du sitten kohta 16 tehokkaiden työsuojelutarkistusten strategia työolon parantamiseksi Euroopassa. Kyseessä on Jutta Steinrykin mietintö luonnos. Kappale 1, C, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Edelleen kappale yksi kompromissi. CA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 1, tarkistus 45, pupakis. Tässä on pyyntö erillisäänestyksestä. Eli äänestämme ilman Sanoja reorganization O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuka kantaa näitä sanoja puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Karima 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 2 kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 251 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanoja Rising partly from relations puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama kappale EA kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 355 on puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Karamelli 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 karamelli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 459 Thomas Mann puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 460 Steinrück puol- suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 5 63 sarjeessa ja tämä on poistotarkistus. Kaikki, jotka tukivat F, eivät voi nyt kannattaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt olemme kappaleessa kuusi sama tilanne. Meillä on sarjessaan tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kappaleeseen 7. 80 kristillisen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistamme Tarkistuksen 80 sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta, 18 vastaan. Tämä on hylätty. Kappale 8, kompromissi H, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 9, kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti kompromissitarkistus I. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 12 vastaan, selkeästi hyväksytty. Après le paragraphe 9, amendement 93 de la... Kappale 9, 93 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 10 kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistamme tarkistuksen 99 sähköisesti. Tout le pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 19 vastaan. Tämä on hylätty. Tar- puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 11, kolme tarkistusta. Tarkistuksessa 101, 102, 103. Äänestämme yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 11, tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 12, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen kappale 12, Tarkistus 109 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi SA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 karamelli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 13 kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen siirrymme kappaleeseen 14. Täällä on poistotarkistuksia. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. <coughs> paragraphe quatorze kappale neljätoista edelleen kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Kompromissi O äänestys alkaa. Ja un socialiste de trop. Jamais. Euh, voilà, le socialiste a disparu. Yksi sosiaalidemokraatti liikaa, nyt se hävisi. Äänestys päättyy. 22 puolesta 13 vastaan. Selkeästi hyväksytty. 122 Thomas Handel ja muut puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kappale 1442 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 15 kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 16 kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 1740 Ludvigson puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 17b, kompromissi S, eli uusi kompromissi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 18 kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 19 poisto tarkistus sarjessa ja 150 kompromissi uuta vastaan puolesta, va, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme kompromissi uusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 raukeaa. Kappale 20 kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 21, tarkistus 166. Janovlieska puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi tupla V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 22, 172 on vedetty pois. Anteeksi, yksi on vedetty pois. Tarkistus 172 poisto. Tarkistus kompromissi X vastaan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 23, kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 23, tarkistusta 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 24, kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Hyväksytty. Kappale 24, kompromissi AA puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 24, 188, Jutta Steinruck puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Edelleen 24, tarkistus 189 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 189 äänestämme sähköisesti. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 21. Äänestys päättyy 21 puolesta 15 vastaan, yksi tyhjä, selkeästi hyväksytty. Kappale 25. Meillä on kolme poistotarkistusta, 190, 91 ja 92 ja ne estävät kompromissi BBn kannattamisen, EPPn, SNDn ja ALDEn ja vihreiden kompromissin siis. Kuka kannattaa näitä kolmea vastaan? Tyhjää hylätty. Äänestämme kompromissitarkistuksesta BB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 26, 3 poistarkistusta, 196, 197 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi CC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 26 202 Karamadeli puolesta. Anteeksi siis. Tarkistus 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 27, kaksi poistotarkistusta sarjeessa ja 203, Zabauri 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi DD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 27, tarkistusta 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 28. Neljä poistotarkistusta. 210, 11, 12 ja 13. Ne estävät kompromissi EEn kannattamisen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi EE e puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kappale 29. Viisi poistotarkistusta. 216, 17, 18, 19, 220, Sari, Essa ja Becker, Bach, Ori, Jasnulvieska, Strislevska puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistamme kappaleen 21 poiston kannattamisen. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 17 vastaan. Kappale 29 on siis poistettu. nyt tarkistus yksi Thomas Endel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 Philip Benion puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen sama tarkistus. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan karemedeli puolesta vastaan tyhjää. Äänestämme sähköisesti. nous votons l'amendement huit de karima delli la rapporteure. Alors, euh, le vote est clos. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta, kuusi vastaan. Ei ollut tarpeen tarkistaa sähköisesti. Thomas Hendel tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Tarkistus yhdeksän. Tout le monde a pu voter, le vote est... Äänestys päättyy. 15 puolesta, 16 vastaan. Hylätty, mutta tässä tarkistaminen oli perustellumpaa. Tarkistus 10 Philip Bulan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11 Thomas Hendel puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 Philip Bulan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 Thomas Hendel puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juuran tuossa B. Thomas Hendel 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 Jutta Steinrock puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 Evin Rengner puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 deli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ko- 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 karamelli puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 23 äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 16 vastaan, yksi tyhjä. 23 on siis hyväksytty. 24 Eunan Rengen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistamme tarkistus 24. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 16 vastaan 16 puolesta, neljä tyhjää, tämä on hylätty. Tarkistus 25 juttu Steinruck puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 26. Tarkistamme, tarkistamme vielä 25. Äänestys alkaa. Mun Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 27 puolesta 8 vastaan. J'ai dit No, alo. Anteeksi sanoinkin väärinpäin, eli 27 puolesta 9 vastaan. Jotain tapahtui, sillä nyt mä on hyvin selvästi hyväksytty. En tiedä, mitä tapahtui täällä salaisesti. Seuraavana tarkistus 26 Pupakikselta. Tässä, tähän liittyy suullinen tarkistus. Kukaan ei vastu suullista tarkistusta. Äänestämme tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 26 sähköisesti. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 16 pour 20 contre. Ça... 16 puolesta 20 vastaan hylätty. 27 kostelo puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 deli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 Pupakis, suullinen tarkistus, kuka ei suullista tarkistusta. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31 Ramadeli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestämme sähköisesti 33. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 16 vastaan 16 ja 4 tyhjää. Tämä on hylätty. 34 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 36 Tähän liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Äänestämme koko mietinnöstä. Sähköisesti äänestys alkaa. tout le monde a pu voter le vote est clos jos kaikki ovat äänestäneet, niin äänestys päättyy. 22 puolesta, 13 vastaan, 0 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Très contente. Joka on erittäin tyytyväinen. Siirrymme kohtaan 17. Oma-aloitteinen mietintö naisten asian valiokunnasta. Laittomat naiset Euroopan unionissa. Äänestämme valiokuntamme lausuntoluonnoksesta sellaisena kuin Martin Kastlersen on laatinut kappale yksi kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Liisa Jaakonsaari tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jaakonsaari tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale kaksi kompromissi C puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 2, tarkistus 16, Liisa Jaakonsaari puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 17, Sainuk puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18, Jaakonsaari puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 3, kompromissi D puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 3, 22, Kessler puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 Steinrock puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistamme tarkistuksen 23 sähköisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy 20 puolesta 17 vastaan, nolla tyhjää, tämä on hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 4, kompromissi E. Halusiko Elisabeth Schröder käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kyllä, me vihreinä vastustamme tätä suullista tarkistusta. Est-ce que vous avez, euh, il faut trois personnes pour Tarvitaan kolme henkilöä vastustamaan suullista tarkistusta. Onko näin monta? Nyt vaikuttaisi olevan näin, eli suullista tarkistusta ei ole hyväksytty. Eli äänestämme kompromissista E ilman suullista tarkistusta. Kuka kannattaa? Kompromissi E puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 5, tarkistus 28, Kastler puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29, Jaakonsaari puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestämme sähköisesti tarkistus 29. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kaikki äänestivät. Äänestys päättyy. 15 puolesta 17 vastaan. Neljä tyhjää. 29 on hylätty. Kappale 5, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 32. Madame Pivoté, le vote clos. Äänestys päättyy. 16 puolesta 17 vastaan 4 tyhjää. Hylätty. Tarkistus 33 Steinrock puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 Irs puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko lausuntoluonnos puolesta. Anteeksi, sähköisesti äänestämme. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Jos kaikki ovat äänestäneet, niin äänestys päättyy. 30 puolesta, 5 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelijämme esittelijää. nous en venons au point euh, 19, euh, au projet au projet de rapport que je vous propose euh, Siirrymme kohtaan 19. Kyseessä on neuvoston direktiivin 2010 kautta 18 muuttaminen majoitten aseman muuttumisen vuoksi. Olen esittelijänä vetänyt kaksi tarkistusta pois, äh, tarkistukset 2 ja 5. artikloiden 2 ja 3 suhteen olen esittänyt neljä samanlaista tarkistusta 1, 6, 8 ja 9. Ne ovat... Eikö teillä ole mitään käännöstä? Englanniksi. Becoming better and better again, so we can move on. Nyt taitaa toimia. Hieno voimme jatkaa. Eli siis äänestämme 1, 6, 8, 9 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 1, 13, tarkistus Schröter. Poistotarkistus esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 on vedetty pois. Tarkistus 10 Tirolian puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 raukeaa. Äänestämme siis tarkistuksesta neljä esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 Schröter puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 on vedetty pois ja äänestämme nyt siis koko mietintöluonnoksesta näin muutettuna äänestys alkaa. On a pu voter, le vote est clos. 30 pour, 4 Äänestys päättyy 30 puolesta 4 vastaan 0. Tyhjää äänestämme nyt koko ehdotuksesta näin muutettuna. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 4 vastaan 0 tyhjää. Kiitoksia. Siirrymme nyt kohtaan 20. Kyseessä on lausuntoluonnos, IMKO-valiokunnan lausuntoluonnos. Kyseessä ovat yhdennetyt paketin jakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi Euroopan unionissa. Äänestämme nyt siis Jutta Steinruckin lausuntoluonnoksesta. Kappale 1 kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kap- kappale 1 esittelijältä tarkistus 1 puolesta, anteeksi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 2 kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 3 kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 4 poistotarkistus tarkistus 10 Sari Essayajilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 4, kompromissi D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 5, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 6 kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 5 tarkistus 19 esittelijä Vernio. Tässä on kohtakorolta äänestyspyyntö. Ensimmäinen osa ilman osa calls on the member states in niin innespäin. Puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti tämä on hylätty, mutta tarkistamme. Tarkistamme, äänestämme tarkistuksesta 18 sähköisesti. Tout monde a pu voter. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 17 puolesta 18 vastaan. Tämä on hylätty. Voimme nyt äänestää kuitenkin tässä toisesta osasta, luulisin. Oui. Euh, donc nous pouvons quand même voter. Euh... Voimme kuitenkin äänestää tästä toisesta osasta. Mutta siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Äänestämme siis toisesta osasta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on hylätty. Tarkistus 23 Kesliö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme koko lausuntoluonnoksesta sähköisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 31 puolesta 4 vastaan, nolla tyhjää. Onnittelijamme esittelijää. Ja nyt pääsemme viimeiseen äänestykseen les amendements que nous souhaitons présenter à la commission. Tässä äänestyksessä on kyse ja tuloksellisuudesta. Ja puhumme myös REFIT-ohjelmasta. Tähän liittyy myös tiedonanto, komission tiedonanto lokakuun alkupuolelta tästä samasta asiasta. Tarkistus 1 SET puolesta. Vastaa tyhjää. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 1. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 8 vastaan hyväksytty. Tarkistus kaksi. Siinä on myös tuo suullinen tarkistus. Näin muutettuna tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä. ST-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. ECR-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 SET-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 7 vihreältä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tai tarkistamme tämän koneellisesti tarkistuksen seitsemän siis vihreältä. vihreältä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 16 puolesta, 18 vastaan. Todellakin tämä oli hylätty. Sen jälkeen tarkistus 8 ST-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 ST-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten saman kappaleen toinen alakohta, tarkistus 10 ST puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 ST-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 12 ECR-ryhmältä kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Ensimmäisen osan koneellisesti äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy ensimmäinen osa hyväksytty, 20 ääntä puolesta, joten äänestämme toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus 13 ST-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 ECR-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 14. 14. Ovatko kaikki äänestäneet koneellisesti? Äänestys päättyy. 7 puolesta 28 vastaan selkeästi hylätty tarkistus 15 ST-ryhmältä suullisen tarkistuksen. Anteeksi, kuinka ai, ai, ilman suullista tarkistusta. Eli se on vedetty pois, eli tarkistus 15 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 STltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 samalta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 ECR-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tässä olivat kaikki tarkistukset, joten siirrymme tässä nyt äänestysten loppuun ja nyt sitten siirrymme käsittelemään kohtaa 11. <coughs> Qui nous conduit à examiner. Euh, Kyseessä on um, oma-aloite mietintö, joka käsittelee sitä, kuinka Euroopan unioni voi luoda yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollisen ympäristön. Tämä on Antea McAntyren mietintö ja meillä on 273 ähm, tarkistusta. Esittely, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyse valiokunta mietinnöstä, kuten kaikki tietävät. Kyse on siitä, miten EU voi luoda otollisen ympäristön yrityksille ja uusyrityksille työpaikkojen luomiseksi. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita tarkistuksesta. Tämä mietintö on herättänyt kiinnostusta tarkistuksia on tullut 276. Kaikilta ryhmiltä ne, niitä on tullut ja itse asiassa vain yksi kappale koko mietinnössä on jäänyt ilman tarkistuksia. Se ehkä johtuu siitä, että kukaan muu ei ollut kiinnostunut tästä Create-ohjelmasta, vaikka se onkin tärkeä. Jotkut Jotkin, joihinkin kappaleisiin on tullut jopa yhdeksän tarkistusta. Eli todellakin kompromisseille on paljon mahdollisuuksia sillä Emme todellakaan halua äänestää 276 tarkistuksesta. Ja varmasti yhteisymmärrystä on jonkin verran. On ollut hienoa, että tarkistuksia on tehty näin paljon ja on ollut hienoa, että yhteistyön henki on ollut niin hyvä. Huomattava määrä tarkistuksia sopii minulle oikein hyvin. Kiinnostavat seikat, kuten esimerkiksi pienet ensin periaate ja PK-yritystesti, sekä komission aloite, jossa, tun, jossa tunnistetaan kymmenen pk-yrityksiä rasittavaa lakia, ovat mielenkiintoisia seikkoja. Ja tästä on jo annettu muutama kanta tai myös päätöslauselma, joten me jatkamme tätä työtä. Minä, minun haasteenani on luoda, laatia kompromisseja, jotka kaikki voivat hyväksyä ja sille on kyllä hyvä pohja olemassa. Erityisesti kompromissit liittyvät rahoituksen saantiin sekä yrittäjyys, yrittäjyyden ottamisen mukaan koulutusjärjestelmään, EU-rahoitukseen sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen. Muut kompromissit käsittelevät jo olemassa olevia johdanto-osan kappaleita ja kappaleita. Joskus on helpompaa yhden suuren kompromissin sijaan jakaa kappale kahteen osaan. Teen työtä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja esittelen kompromissitarkistukseni ennen varjoesittelijöiden kokousta, joka toivottavasti voidaan pitää ensi viikolla tai sitten Strasbourgissa Odotan siis innolla kollegoiden kommentteja näistä tarkistuksista. Kiitos. Merci. Philippe Kiitoksia. Peut-être Alejandro Anteeksi, Serpa sitten Benio. Eh, sí, señora presidenta. Bueno, vamos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me tulemme nyt jatkamaan eilen aloitettua keskustelua. Um, tämähän on kiinnostavaa. Me haluamme hyvän ympäristön yrityksille ja tämä on tärkeää myös työllisyyden parantamiseksi Euroopassa, mikä on hyvin tärkeää. Mutta totta kai meidän täytyy tarkastella asioita Molemmin silmin, koska muuten me olemme puolisokeita. Tämä tarkoittaa sitä, että, että periaat, perusteiden ja periaatteiden noudattaminen on tärkeää. Ja myös EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö täytyy muistaa. Täytyy myös lukea minun ryhmäni tarkistukset huolellisesti. Nehän tähtävät siihen, että tämä mietintö ei olisi yksipuolinen, <clears throat> niin että nähdään myös kolikon toinen puoli. Täytyy muistaa direktiivi työajasta. Pyydän teitä lukemaan nämäkin huomiot tarkasti, Rovan McIntyre, koska on kysymys sellaisesta työstä, jos, jossa parlamentti on tehnyt historiaa. Me haluamme tehdä tätä työtä ja 15. toukokuuta 2009 annettiin päätöslauselman työllisyydestä ja myös yritysten rasituksesta. Ja siinä on jo visi doktriini, josta olemme tuolloin keskustelleet. Ja siinä oli sellainenkin kohta, josta kaikki pystyimme sopimaan kun puhutaan niin sanotuista hallintorasitteista, jotka saattavat olla jopa ilon standardien tasot ylittävä. Täytyy muistaa, että työ täytyy voida olla arvokasta ja meidän täytyy purkaa tätä hallinnollista tankkaa, mutta ei saa mennä niin pitkälle, että, että alitetaan ilon normit, koska muussa, muussa tapauksessa tilanteessa syntyy ristiriitainen, kun puhutaan rahasta, liiketoiminnasta ja työntekijöiden terveydestä. ei ole kyse siitä, että me asettaisimme rahan ensimmäiselle sijalle tai sitten työntekijöiden terveyden edelle, edelle se, minkä me olemme, se, mitä me tuemme, on erityisen tärkeää. Nimittäin tämähän on tavallaan meidän ryhmämme punainen linja, me emme, tai punainen lanka, me emme voi mennä tässä pidemmälle. Ja silloin kun puhutaan työajasta, niin ei voida vain sanoa, puhua pelkästään pitkistä työajasta, vaan meidän täytyy muistaa, että meillä on komission direktiivi, jota olemme odottaneet vuodesta 2003 lähtien tästä asiasta. Ja näin ollen tällaiset ongelmat täytyy ratkaista tällaisessa yhdessä säädöstekstissä. Me ja täytyy tässä yhteydessä myös muistaa, mitä EU-tuomioistuin on äh, tuomiossaan lausunut. Tämä paperi on paikoitellen melkoista seikkailua. Esimerkiksi osa-aikatyötä koskeva direktiivi tässä yritetään äh, poistaa. Eihän kukaan voi sellaista vastustaa. Me olemme tarvinneet kauan, jotta tässä olisimme saaneet harmonisen äh, linjauksen aikaan. Voin vakuuttaa, että me pyrimme teidän kanssanne kompromissiin, mutta meillä on vissipunainen lanka meidän ryhmässämme, jota me emme voi äh, hylätä, on kuitenkin kysymys tällaista perusperiaatteista, jotka aivan erityisesti työntekijöiden terveyden kohdalla. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että äänestys sujuu nopeammin kuin oletettua, joten me olemme nyt etuajassa. Vaikuttaa, että täällä on nyt paljon jäseniä, joita kiinnostaa seuraava asia, jotka ovat vielä edelleen poissa salista. Joten jos voisitte olla yhteyksissä nyt jäseniin ja pyytää heitä tulemaan saliin, se olisi hienoa. Phil Benion. Uh, <coughs> äh, yes, uh... Kiitos. Minä puhun Philip de Backen äh, puolesta, joka ei ole päässyt paikalle. Hän haluaisi kiittää esittelijää työstä hän on samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että PK-yritykset ovat talouden selkäranka ja meidän pitää luoda sääntelykehys, jotka, joka edistää yritysten luomista. Kuten viime kokouksessa mainittiin, nyt on puhuttu tarpeeksi PK-yrityksistä ja nyt pitäisi ryhtyä toimiin yrittäjien tukemiseksi. PK-yritykset pitäisi asettaa etusijalle ja Filip on tehnyt tarkistuksia pk-yritysten suhteen, ennen kaikkea rahoituksen saanti, sen parantaminen ja pysyvällä tavalla ja korkea koulutustaso, hyvät opettajat sekä yrittäjyyden taitojen välittäminen ja yrittäjyyden ottaminen mukaan oppisuunnitelmaan. Lisäksi hallinnollisen taakka, hallinnollista taakkaa pitää vähentää ja samalla taata, että EUn kansallisen ja paikallisen tason lainsäädäntö ei lisää pk-yritysten taakkaa. Lisäksi työmarkkinoiden pitää olla joustavat, niillä pitää olla kuitenkin myös sosiaalinen turvaverkko. Meidän pitää saada enemmän ihmisiä työmarkkinoille osaavia ihmisiä. Tämä on edellytys yritysten kasvulle ja Filip odottaa innolla tarkistusten käsittelemistä ensi viikon kokouksessa. Kiitos. Sergio Gutierrez Puito. Sergio Gutierrez, ja oliko vielä puheenvuoropyyntöjä McIntyre-mietintöön liittyen? Ei. Sergio Gutierrez. Presidenta, hemos leído... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme huolella tutustuneet tarkistuksiin, joita oli siis 276. Ja uskoakseni tässä löytyy joitakin yhteisiäkin seikkoja, ja jos me teemme parhaamme ja jos esittelijä myös tekee parhaansa, niin me voimme toki päässä tässä sopuunkin. On kysymys yrityksistä ja niiden rahoituksista, rahoituksesta, luototuksesta ja kestävän yrityksen luomisesta yrityksille. Ja meidän on kysymys myös Euroopan tason säädösten yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla. Ja kyllä me tässä voimme sopuun päästä, jos esittelijä olisi valmis ottamaan tietyt asiat pois, jotka ovat ongelmallisia, mutta ei ole kysymys pelkästään tästä. Mehän emme ole oikeastaan me emme käsittele pelkästään yritysten ongelmia, vaan, vaan on kysymys muistakin ongelmista, niin kuin koordinaattorimme jo sanoi. Kaikki, mikä, mikä on lausuttu jo työaikadirektiivissä ja muissa direktiivissä, nehän eivät liity byrokratiaan, vaan liittyvät siihen, että niissä vaalitaan työntekijöiden oikeuksia. Ja meidän täytyy saada nämä, nämäkin linjaukset näkyviin. Me olemme esittäneet muita eräitä tarkistuksia poistettaviksi, koska me katsomme, että yksinkertaistaminen ja byrokraattinen lasti on yksi, mutta työntekijöiden oikeuksien menettäminen on toinen asia. Tässä meidän täytyy olla varovaisia ja meidän täytyy huolehtia siitä, että ne parannukset, joita, josta yritykset hyötyvät, erityisesti pk-yritykset, että ne myös, niissä myös muistetaan työntekijöiden oikeudet. No hyvä. Tässä on paljon tukemisen arvoista, jatkokoulutus, yrityskulttuuri ja niin poispäin. Mutta tärkeää on myös se, että kun kompromisseista puhutaan, että esittelijä voisi pyrkisi myös puuttumaan näihin asioihin, jotka voivat muuten joutua kiistelyn kohteeksi. Mutta luotan kyllä yhteistyön voimaan, että me saamme hyvän mietinnön laadittua, jossa on hyviä asioita, mutta myös siihen sisältyy muutamia virheitä, jotka eivät ole meidän virtaamme. Monsieur. Kiitoksia. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Luonnollisesti tämä on aika kriittinen vaihe, sillä ensimmäiset merkit talouskasvusta ovat näkyvissä, mutta huolimatta tästä meillä on kaksi huolta. Toisaalta luonnollisesti investointikysymys. Investoinnit eivät ole lähteneet liikkeelle. Toisekseen työllisyys on vaarana, että talous alkaa elpyä, mutta työllisyys ei kasva. Ja tästä syystä ähm, komissio pyrkii toimimaan niin, että pk-yrityksille olisi helpompaa investoida tällä kriittisenä hetkenä. Ensi helmikuun Eurooppa-neuvoston kokous keskittyy teollisuuskysymyksiin erityisesti ja komissio tulee esittämään tuolloin äh, puitteistot investoinnille ja työllisyydelle. Kiitoksia. Esitteli, olkaa hyvä. I just want to say... Haluaisin vain kiittää kaikkia näistä hyvin myönteisistä huomioista. Haluaisin myös lievittää huolenaiheita sen suhteen, että jotenkin yrittäisin tässä heikentää työ, terveys- ja turvallisuussäännöksiä. Itse asiassa kohdassa 25 olen tässä suhtautunut myönteisesti työterveyteen ja turvallisuuteen. Mielestäni työterveyden ja turvallisuuden suhteen pitäisi yksinkertaistaa sääntelyä, jotta itse asiassa ennaltaehkäisyn taso olisi parempi ja, ja että sääntöjä noudatettaisiin paremmin. Se on minun lähtökohtani. Joten uskon kyllä, että tämänkin suhteen saamme kompromissin aikaiseksi. Varmasti ei tule yllätyksenä, että haluan kyllä pitää kaikki kappaleeni tekstissä, joten tarkistus, joka koskee poistamista, ei kyllä saa minun tukea, Niin niitä ei kuitenkaan tällaisia poistotarkistuksia ole montaa, joten kaiken kaikkiaan tilanne myönteinen ja odotan niin olla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Eli 17. päivä tarkistelemme kompromissitarkistuksia ja äänestämme niistä sen jälkeen. Pääsemme siis tämän kohdan päätökseen esityslistalla ja siirrymme kohtaan 22. Um, ähm, nous examinons tarkastelemme nyt nous, nous examinons le projet de tarkastelemme nyt siis julkisten työvoimapalveluiden tehostettua yhteistyötä. Ja meillä on 50 tarkistusta, joita tarkistelemme. Niitä on Frederik Dardenin mietintöluonnokseen siis esitetty. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää komissiota tästä positiivisesta aloitteesta. Se on tehnyt mahdolliseksi tehdä tällaista kattavaa vertailevaa työtä vuosien ajan. Kuten sanotte, meillä on noin 50 tarkistusta, joita on tähän lausuntoluonnokseen tehty. Osan tein itse. Ja tämä on siis äh, alkuvaihe, voimme vielä täydentää työtä. Tässä vaiheessa tilanne näyttää positiiviselta. Voisin tehdä yhteenvedon näistä tarkistuksista. Ensimmäinen keskustelu liittyy verkoston jäseniin tietyissä jäsenmaissa toimivalta lainsäädännöllisesti on ylikansallista ja tässä meidän täytyy löytää tasapaino näiden eri toimivallan tasojen tarpeiden kanssa ja sen tarpeen välillä, että meillä täytyisi olla tehokas, ei liian suuri verkosto. Ja meidän tulisi tasapuolisuuden nimessä kuulla jäsenmaita. Tämä oli siis ensimmäinen asia. Ja sitten toisekseen minulla on ollut mahdollisuus keskustella edustaja Beckerin kanssa. Ja olemme voineet edetä nuorisoaloitteeseenkin liittyen. Tässä on tiettyjä vaikeuksia ollut, mutta ratkaisuja löytyy. Sitten toinen aihealue ovat muut toimijat kuin julkiset työvoimapalvelut. Meillä on tässä ehdotuksia siitä, että äh, työtarkastustoimijoita tai työmarkkinaosapuolia otettaisiin mukaan. Ja tässä meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka voisimme ottaa erilaisia kokemuksia edustavia henkilöitä mukaan ilman, että verkosto tulisi liian raskasta. Äh, komissio ei ole sanonut mitään. Me laadimme listan erityisesti yksityisistä toimijoista ja siitä, mihin julkisen työvoimapalveluiden tulisi keskittyä. Olisi kuitenkin harmi, ettemme ottaisi näitä yksityisiä toimijoita mukaan ja tarkist- ettemme tarkistelisi sitä, kuinka voisimme tehdä yhteistyötä. Sitten kolmas aihepiiri jäsenten ja näiden elinten kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi ovat kompetenssikysymysten delegoidut säädökset. Tässä on eriäviä mielipiteitä, joita on tullut tarkistusten myötä esiin. Tietyissä tarkistuksissa pyritään delegoitujen säädösten käyttö poistamaan. Mielestäni meidän tulisi tässä tarkistella sitä, mikä valiokunnan kanta on joka tapauksessa prosessi ei voi olla sellainen, etteikö Euroopan parlamentti siitä voisi valvoa, joten toimeenpanosäädökset, tämä on jotakin, mitä mielestäni meidän tulisi pyrkiä välttämään. Jos me näitä delegoituja säädöksiä haluamme poistaa, meidän täytyisi ehdottaa jotakin niiden tilalle tekstissä. Ja olemmeko me valmiita tähän? On selvää, että Tämä tulee trilogi keskusteluissa eräs neuvotteluiden aihe, sillä muilla tahoilla on hiukan erilainen mielipiteet kanssamme. Tähän keskusteluun liittyen minä olen laatimassa ja valmistelemassa kompromissitarkistuksia Niistä keskustellaan 5. joulukuuta ja todennäköisesti sitten rouva puheenjohtaja 9. joulukuuta äänestämme näistä. Minä olen varjoesittelijöiden käytettävissä, voimme keskustella näistä tarkistuksista. Meillä on ylihuomenna varjoesittelijöiden kanssa kokous. Kiitoksia. Monsieur Becker? Edustaja Becker ja sitten Benio. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja Haluaisin alus, aluksi <clears throat> esittää myönteisen suhtautumisen äh, työesittelijän työhön. Hän on ammattimaisella tavalla hyvin saanut monimutkaisia sisältöjä esit, äh, paperille ja äh, rakenteiden riippuvuuksia eri jäsenvaltioissa suhteessa meidän yhteisiin tavoitteisiimme. Ja nämä hän on ottanut kaikki huomioon. Tämä oli minulle hyvinkin myönteinen kokemus <clears throat> että yksittäiset komission paperissa vailla selvitystä jääneet asiat saatiin yksituumaisesti tälle paperille ja niinpä suhtaudunkin hyvin positiivisesti tähän ja oletan, että minun ryhmäni, Euroopan kansanpuolueen ryhmä tulee tukemaan tätä paperia. Haluan vielä painottaa sitä, että tässä on kysymys siitä, että luodaan verkosto, julkisten työvoimahallintojen verkosto. Ja totta kai siinä on hyvin paljon erilaisia toimijoita, myös yksityisiä työvälitysfirmoja. Meillä on erilaisia alueellisia rakenteita, eikä pelkästään kansallisen tason rakenteita. Ja niin kuin työvoimahallinto on meille ilmoittanut, meillä on ollut jo vuositolkulla olemassa oleva verkosto, työvoimahallinton piirissä, joka on käynyt epävirallista, epävirallista menestyksellistä yhteistyötä. <clears throat> Tämä oli välttämätöntä, että ei lähdetä häiritsemään olemassa olevia, olemassa olevia myönteisiä rakenteita. Tämän olen sanonut esittelijälle ja myös muissa keskusteluissa olen nähnyt tämän myönteisen peruskannan. Oletan, että on mahdollista saada nämä erilaiset rakenteelliset perustat siihen tilanteeseen, että voidaan lisätä lisätä tämän työvoimahallinnon tehokkuutta ja sillä tavalla parantaa työllisyyttä. Tässä varmasti monet maat eivät ole vielä niin, niin pitkällä kuin pitäisi olla. Siksi pidänkin hyvänä tätä komission aloitetta. Kiitoksia. Phil Bignon. Phil Bignon ja sitten Jules Lambert. Yes, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on tehnyt oikein hyvän ehdotuksen tällä alalla. Sen pohjalta me vahvistamme jo olemassa olevia rakenteita. Tältä pohjalta minä olen vain tehnyt muutaman tarkistuksen. Useat tarkistukseni liittyvät nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Meidän pitäisi vaihtaa parhaita käytäntöjä siitä, miten voimme tunnistaa ne henkilöt, jotka eivät ole koulutuksessa työssä tai työssä. Ja lisäksi meidän pitää antaa nuorille koulutusta, jotta he pääsevät työmarkkinoille. Lisäksi vertaisoppiminen on tärkeää. Yksi tarkistus viittaa siihen, että verkoston pitäisi ottaa mukaan yksityiset työnvälityspalvelut. Tämä ottaa huomioon eri työvoimapalvelumallit ja tämä helpottaa tilannetta tietyissä jäsenvaltioissa. Tämä heijastelee myös herra Beckerin mm, kommentteja. Lisäksi osaamisvajetta pitää vähentää. Jäsenvaltioiden pitää tuota, toteuttaa toimia tämän suhteen. Odotan innolla yhteistyötä esittelijän kanssa kompromissitarkistusten parissa. Kiitos. Euh, Thomas Mann. Gilles Thomas Mann. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja odotan innolla keskustelua kompromisseista. Me olemme tehneet vain muutaman tarkistuksen. On kuitenkin kysymysmerkkejä sen suhteen, mitkä organisaatiot olisivat mukana tässä verkostossa ja millä tavalla. Ja ilmeisestikin yksi ala, alue on se, millä tavalla tähän voidaan sisällyttää myös työttömien omat järjestöt ja eräät ehdotukset siitä, että miten toimitaan paikallisia aluehallinnon kanssa, niin edellyttää vissiä keskustelua on, sen suhteen, onko analyysi oikea, koska eräissä jäsenvaltioissa on kuitenkin enemmän hajautettu järjestelmä kuin ehkä muissa. Ja näin ollen verkoston täytyisi ottaa tämä huomioon myös. Toisaalta <clears throat> uskon, että on tärkeää keskustelussa katsoa, tarkastella sitten, miten muut verkoston ympärillä olevat organisaatiot voisivat olla muka, mukana niin, että ei tehdä päällekkäistä työtä tai, tai, tai ei tehdä sellaista työtä, joka ei välttämättä kuulu, kuulu tähän verkostoon semminkin, kun on kysymys juridisista teksteistä. Ja meidän täytyy yrittää olla rasittamatta tätä toimintaa liiallisella juridisella tekstillä. Et, että meidän täytyy tietenkin muistaa myös nuorisotyöttömyys, mutta samalla täytyy muistaa, että on useita jäsenvaltioita, joissa, ei, joissa tämä ei ole välttämättä avainasia, vaan avainkysymys, vaan on muitakin asioita ja muitakin ryhmiä, jotka ovat, ovat huomattavan edustettuja näissä työttömien joukossa kuten myös ikääntyneet. Ja näin ollen meidän täytyy varmistaa, että meillä on sellaista kättä pidempää, että voidaan tehdä adekvaattia työtä näiden erojenkin pohjalta. Mutta niin kuin sanottu, odotan innolla työskentelyä ja, ja varjojen kanssa ja näiden kompromissien viilaamista. Thomas Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja, edelliset puhujat Heinz ja Jean. Frederik, olet tehnyt hyvää työtä ja on tärkeää, kuten Heinz Becker sanoi, että EPP myös kannattaa tätä. Varmasti EPP voi kannattaa, sillä esimerkiksi Itävallan kokemukset ovat hyviä. Meidän pitää tässä tehdä yhteistyötä mm. sekä julkisten että yksityisten työvälitysvalveluiden välillä. Yksityiset, tämä ei ole mitään harmaata aluetta. Myös yksityisillä työvoimapalveluilla on paljon kokemusta ja tietysti tämä riippuu aina siitä, onko, ovatko ne valvottuja vai ei. Mutta yhteistyö on joka tapauksessa tärkeä ja Jean Lambert on oikeassa. Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että ei ole kyse pelkästään nuorisotyyttömyydestä. Sehän on tietysti prioriteetti. 6 miljardia euroa on sille siihen kohdennettu, mutta meillähän on myös muitakin kohderyhmiä, jotka pitää ottaa huomioon, jotka pitää tunnistaa. Eli kohderyhmä pohjainen työ ei ole vielä kaikissa jäsenvaltioissa ankkuroitu tarpeeksi. E, ja vielä kohta 60. Fredrik sanoi, että tässä ei halua hierarkiaa, vaan haluaa, että me opimme yhdessä. Miksi emme voisi tästä kuitenkaan priorisoida? Voisimme sanoa, että ensiksi nuoret, sitten naiset, sitten pitkäaikaistyöttömät. Ehkä joku muu haluaisi mun hierarkian, mutta Tämä siis liittyy tarkistukseen 62, öö, mutta uskon kuitenkin, että varjoesittelijät tekevät yhdessä hyvää yhteistyötä kompromissin löytämiseksi. Kiitos. Mm, Kiitoksia. Haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron? Ei vaikuta olevan näin. Haluaako komissio sanoa jotakin? Komissiokaan ei halua käyttää puheenvuoroa. Anna nyt esittelijälle uudelleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Merci Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia eri puheenvuoron käyttäjille näistä suotuisista huomioista liittyen mietintöluonnokseen. Uskon, että todellakin meillä tulee olemaan mahdollisuuksia näiden puheenvuorojen jälkeen löytää kompromisseja, jotka rikastuttaisivat komission ehdotusta ja tätä mietintöä. Todellakin, jos nyt hetkiseksi palaamme aiheisiin. Ja tämän verkoston tarkoitukseen on aivan selvää, että nuorisotyöllisyyden vastustamisen tulee olla yksi prioriteetti, mutta meidän ei tule jättää sivuun muitakaan ryhmiä, muitakaan mahdollisia kohderyhmiä, jotka kärsivät työttömyydestä. On totta, että nykyisin erityisesti tietyissä maissa – tilanne on vaikea, eikä se muutu välittömästi. Meidän täytyy luoda teksti, joka kestää aikaa. Meidän täytyy luoda yleisempiä prioriteetteja. Nuorisotyöttömyyden vastustaminen on yksi, mutta meidän ei tule keskittyä vain siihen. Meidän täytyy ottaa myös muut väestöryhmät huomioon tällaisen prioriteettien asettamisen kautta. Mietinnössä mielestäni logiikka on kestävä. Kiitokset teille näin tulevina tunteina ja päivinä voimme valmistella kompromissitarkistuksia. Kiitoksia. Euh, Ettekö halua erityisesti vastata Thomas Mannin puheenvuoroon? Kyseessä 62 par rapport à cet amendement 62 qui... Liittyen tähän tarkistukseen 62, joka tässä heijasteli reaktioita, joita olen saanut erityisesti äm, alueiden komitean taholta, kun asioista on keskusteltu kun me saatamme heidät kes- tähän keskusteluun kutsua mukaan. Tässä kyseessä ei ole minkäänlainen logiikka siitä, että meillä olisi jonkinlainen kilpailu erilaisten julkisten työvoimapalveluiden välillä ja niiden äm, toiminnan tuottavuuden välillä. Siksi minä olen tämän tarkistuksen ehdottanut. D'accord. Ähm. Kiitoksia, selvä. Eli pääsimme tämän kohdan päätökseen esityslistalla kompromissitarkistuksia odotamme. Käsittelemme niitä 5. joulukuuta, jotta voisimme sitten ylimääräisessä kokouksessa äänestää niistä 9. joulukuuta. Eli tämä kohta päästiin päätökseen. Seuraavana meillä on esityslistalla kohta 23. Kyseessä on tar- libevaliokunnalle ähm, tehtävä lausunnon tarkastelu perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2012. Annan nyt valmistelija Adam Kosalle puheenvuoron. Hän tulee käsittelemään 31 tarkistusta, jota tähän luonnokseen on esitetty. Olkaa hyvä. Kedves kollégák, eh, ahogy eh, elnök eh, ehhez a Kiitos hyvät kollegat. On totta, tarkistuksia on tehty 31 tähän lausuntoluonnokseen. Kolme kollegaa olivat hyvin aktiivisia. Vihreistä Rova Lambert ja sosiaalidemokraateista Rova Sippel. Minäkin olen esittänyt kaksi tarkistusta. Muutama sananen siitä, että aikataulu on melko hyvä. Olemme edenneet oikein nopeasti. Varjoesittelyiden kokous, kokouksessa tai tarkasteltiin kaikkia tarkistuksia. Ongelmia ei itse asiassa ole. Kaikki tarkistukset muutamaa lukuun ottamatta ovat täysin ongelmattomia. Me olemme laatineet kaksi kompromissiehdotusta joiden pohjalta vaikuttaa siltä, että ryhmät voivat niitä, tätä ehdotusta tukea. Haluaisin tässä nyt ensiksi sanoa, että, että käsittelen nyt muutamaa tarkistusta hieman yksityiskohtaisemmin. Vihreiden ryhmä pyysi suullista tarkistusta, tarkistus 15, tarkistuksessa 15, ja mielestäni tämä olisi hyväksyttävistä, sillä tässä on kyse tasa-arvoisesta kohtelusta, ja tässä mainitaan direktiivi, mutta olemassa on myös toinenkin direktiivi ja minä ehdottaisin, että tämä toinenkin direktiivi otettaisiin tässä tarkistuksessa mukaan. Ja Yksi toinenkin tarkistus on hieman ongelmallinen. Ehkä vielä onnistumme siihen ratkaisun löytämään. Kyseessä on tarkistus 22 sosiaalidemokraateilta. Ymmärrän kyllä tämän tarkistuksen lähtökohdan ja tavoitteen, mutta toimivallan puutteen takia emme kyllä voi minkälaisiin toimiin ryhtyä, joten se on ehkä hieman tässä huolen aiheena. Yksi toinenkin kohta vaatii hieman selventämistä. Tarkistus 30 nimittäin viittaa Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan. Minä katsoin sopimusta tänä aamuna. Ja todellakin luin tätä Euroopan sosia- sosiaalista peruskirjaa, joten luulisin, että voisin eh, kyllä tukea tarkistusta 30. Eli näistä 31 tarkistuksesta 29 saa kyllä tukeni ja kuten sanoin, kompromissejakin on tehty. Eli jokaisen tarkistuksen tavoite on selvennetty. Tärkeää on se aina, että tarkistukset tuovat lisäarvoa tekstiin. Olen melko varma, että LIBE-valiokunta voi ottaa nämä tarkistukset huomioon. Me käsittelemme tässä ennen kaikkea työllisyyteen ja sosiaaliasioihin liittyviä seikkoja. Odotan ilolla kollegoiden kommentteja. Kiitos. Birgit Sipel, puis Jean Lambert. Birgit Sipel, Jean Lambert. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Haluan esittää tässä yhteydessä ensinnäkin lämpimän kiitoksen Erkosalle hänen yhteistyöhalukkuudestaan tässä asiassa. Ja voin vahvistaa, että näissä tarkistuksissa, joista joita kommentoitte, niissä ei varmastikaan mitään suurempia ongelmia ole jatkokeskusteluissa. Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot, tukeutuvat demokratiaan ja oikeusvaltion periaatteille. Ja perusoikeudet ovat tässä tietenkin tärkeä toinen pirusta, jotka ovat jakamattomia ja näin ollen myös työllisyysasioissa tärkeitä. Siksi me olemme myös tässä keskittyneet tiettyihin kysymyksiin. Haluan vain mainita pari kohtaa meidän tarkistuksistamme, jotka ovat ensinnäkin, liittyvät ensinnäkin kysymyksiin AY-oikeuksien kunnioittamiseen ja työehtosopimusautonomiaan, joita täytyy kunnioittaa. Ne ovat erityisen tärkeitä asioita, mutta mainitsen myös kysymyksen vapaasta liikkuvuudesta. Vapaa liikkuvuus, ihmisten, työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopassa on minun vakaumukseni mukaan yksi suurista saavutuksista Euroopan unionissa – ja sitä täytyy erityisesti vaikeina aikoina puolustaa. Tässä meidän, tähän meidän täytyy panostaa. Ja mainitsen myös kohdassa, joka koskee syrjintää ja sen vastustamista. Se on aina uusi tehtävä ja olisi hyvä, jos neuvosto lopultakin hyväksyisi tämän horisontaali, tai ratifioisi tämän horisontaalisen diskriminointia vastustavan direktiiviä Haluan esittää esittelijälle kiitoksen siitä, että hän halusi ottaa mukaan tarkistuksemme 30, ainakin hän tukisi sitä, ja 22 varmasti seuraavassa tapaamisessa voimme käydä keskustelua. Minulla olisi vielä yksi kysymys esittelijälle, joka koskee tarkistustamme 14. Tästähän eilen me lähetimme uusin muotoiluehdotuksen jos hän on voinut tutustua siihen, niin olisi kiitollinen, jos hän voisi lyhyesti ottaa kantaa tähän tarkistuksen 14 uuteen muotoiluun. Voiko hän hyväksyä tämän uuden sanamuodon? Jean Lambert. Jean Lambert. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle hänen valmiudestaan ottaa huomioon tarkistuksemme Voin todellakin vahvistaa, että meidän tarkistuksemme 15, sen suhteen voimme kyllä hyväksyä tuon esittelijän lisäyksen. Ja me keskustelemme myös lisäyksistä tarkistuksemme 8 tarkistuksiimme 18 ja 19. Mm, siinä puhutaan valiokunnan mietinnöstä ja näistä lisäyksistä kyllä olemme valmiita puhumaan esittelijän kanssa. Olemme tyytyväisiä siihen, että perusoikeuksista puhutaan työvaliokunnassa. Vielä tuo tarkistus 22, josta esittelijä puhui, eli sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen. Minähän olen muutaman vuoden tehnyt tämän parissa töitä. Tässä puhutaan Työttömyyskorvauksesta ja, ja tietyissä jäsenvaltioissa tarvitaan varmasti 3-6 kuukauden lisäaikaa. Näin ottaisiin jäsenvaltioiden tilanteet huomioon, mutta odotan innolla kyllä keskustelua ja varmasti saamme yhteistyössä aikaiseksi vahvan viestin tästä valiokunnasta. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Ei. Ilmeisesti ei esittelijä. Haluaako esittelijä vastata eri puheenvuoroihin, erityisesti Sippelille, liittyen tähän tarkastukseen 14? Olkaa hyvä. Köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a kollégát. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan esittää kiitokseni kollegoille teidän heidän tämän aamuista puheenvuoroistaan. Olen hyvin iloinen siitä, että kaikki puheenvuorot tässä keskustelussa tähtävät samaan suuntaan, yhteen suuntaan. Nyt haluan sitten vastata niihin eh, spesifiin kysymyksiin. Tässä oli kaksi kysymystä. Ensin tästä horisontaalisesta direktiivistä kun itse olen elän vammaisuudessa, olen täysin samaa mieltä tästä horisontaalista direktiivistä. Haluaisin vain viitata siihen tosiseikkaan, että jos tarkastellaan, että meidän täytyy edetä yksituumaisesti ja koordinoidusti, meidän täytyy yrittää varmistaa, että kiinnitämme, saamme kaikkien huomion kiinnittymään samaan suuntaan. Kyllä, minä unohdin tämä, tämän, tässä, tämän tarkistuksen yhteydessä et, sanoa, että minä voin tukea, tukea modifikaatioita, joita te ehdotatte, jos äsken oli puhe. Tämähän on, oli avoin kysymys ja nyt me voimme katsoa sen tulleen hoidetuksi. Vastaisin vielä Rova Lambertille. Suullinen tarkistus, jota hän ehdotti, on sellainen, jonka voin hyväksyä sellaisella sanamuodolla, sillä erityisellä ehdotetulla sanamuodolla. Totta kai meidän täytyy tarkastella 15, ja olen aika vakuuttunut siitä, että löydämme kyllä yhteisön pohja, miltä ponnistaa. Ja sitten vielä ehkä loppusanoina, kuten jo sanoin, nämä 31 tarkistusta. Niistä oli, vain, niistä oli kaksi tarkistusta sellaisia, joissa oli ongelmia. Eli, eli siinä mielessä, että ne ovat vielä avoimia. Ja olen varma, että, e, että lähimmän kahden viikon aikana me pystymme pääsemään soppuun ja, sopuun ja yhteiseen nimittäjään näissä asioissa. Kiitos. Loistavaa. Tältä pohjalta te laaditte kompromissitarkistukset 5. joulukuuta tarkist- käsittelemme niitä ja sitten äm, äänestämme asiasta. Libevaliokunta äänestää 16. tai 17. päivä äm, joulukuuta asiasta ja sitten siitä äänestetään täysistunnossa tammikuussa. Pääsimme tämän kohdan päätöksen Siirrymme siis kohtaan 24. Tarkastelemme nyt äm, valiokunnan lansuntoluonnosta liittyen ITRE-valiokunnan mietintöön. Kyseessä on kilpailukykyistä kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma. Tässä valmistelija on Patrick Le Hän tulee meille nyt kuusi kompromissitarkistusta esittelemään. Niitä on 77 tarkistuksen pohjalta laadittu. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia niitä meistä, jotka ovat osallistuneet äh, tämän lausuntoluonnoksen äh, laatimisen tarkistusten kautta. Kuten sanottiin, 77 tarkistusta esitettiin. Osa niistä on sellaisia, että meillä on yhtenevä mielipide muutamassa tapauksessa Meillä on eriäviä mielipiteitä. Aloittaisin nyt yhteisistä mielipiteistä niistä asioista, joissa on konsensus liittyen vaikeuksiin. Otetaan huomioon siis nykyinen taloudellinen tilanne, johon kriisi on johtanut. Tässä tilanteessa meillä on maita, jotka tukevat tuotantoaan melko suuresti Euroopan unionin ulkopuolella ja niillä ei ole samantyyppisiä ympäristö- ja muita normeja kuin meillä. Ja meillä on viennin suhteen rajoituksia, raaka-aineiden rajoituksia. Tämä vaikuttaa terästeollisuuteen ja teollisuudelta puuttuu myöskin investointeja sektorilla. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että niis, niillä osin, kun me olemme tärkeä teräksen viejä, meidän ei tulisi tuotantoa pienentää lähtien näistä nykyisen kapasiteetin säilyttämisen ajatuksista olemme saaneet aikaan yksimielisyyttä liittyen tutkimukseen ja kehitykseen ja uusiin materiaaleihin, joita käytetään tuotantoprosessissa, jotta voisimme säästää energiaa ja paremmin kunnioittaa ympäristöä. Toinen sarja huomioita liittyy seuraavaan. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että suuria odotuksia kohdistuu terästeollisuussuunnitelmaa, jonka komissio on laatinut, mutta olemme hiukan sitä mieltä, että kaikkien eurooppalaisten politiikkojen tulisi ö, tässä olla liikkeellä. Sitten kolmas aihepiiri. Tässä on ehkä hiukan vähemmän konsensusta olemassa. Tämä koskettaa valtion tukia. Tiedämme, että väittely on käynnissä. Jopa Euroopan komission itsensä sisällä on käynnissä väittely tästä asiasta. Erityisesti, kuten viimeksi mainittua, on sellaisia tuotantoaloja, kuten alumiini, jotka edelleen saavat valtion tukia, vaikka terästeollisuudessa ne on kielletty. Eräät joukossamme ovat sitä mieltä, että jos teräs teollisuus saisi valtion tukia, tämä aiheuttaisi markkinoiden vääristymän. Minä itse olen melko lailla sitä mieltä edelleen, että meidän tulisi olla tässä realistisia. Suuret teollisuusmaat yhä antavat valtion tukia terästeollisuudelle maailmassa, emmekä näe syytä sille, miksi erityisesti tietyt tuotannon alat saisivat valtion tukia saada ja toiset eivät. Luonnollisesti meidän pitää tällaisia kieroutumaa ilmiöitä välttää. mutta uskon, että valiokuntamme tässä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa toimisi positiivisesti, jos onnistuisimme sopimaan tästä ehdotuksesta, joka on itse asiassa samoilla linjoilla sen päätöslauselman kanssa, jonka me hyväksyimme täysistunnossa 13. joulukuuta 2012. Tuo päätöslauselma pyysi, että metalliteollisuus otettaisiin huomioon, kun pohdittiin valtion tukien sallimista. Sitten viimeinen asia tämä liittyy työmarkkinavuoropuheluun. Olemme tässä korostaneet sitä henkeä, josta yhdessä äänestimme Aleksandro Serkasin kanssa. Me ehdotamme, että tässä uudelleen tukeutuisimme tekstiin. Ensimmäisessä versiossa meillä on nyt kompromisseja, jotka pyrkivät ottamaan huomioon kaikki tehdyt ehdotukset ja jotka pohjaavat keskusteluun. Meillä on tällä hetkellä enemmän yksimielisyyttä ja ehdottaisin, että pyrimme löytämään – metalliteollisuuden intressien vuoksi enemmän konsensusta. Tältä pohjalta ja keskustelun pohjalta voisimme jakaa teille uusia kompromissiehdotuksia ja luonnollisesti tulemme yhä kuuntelemaan kaikkia, jotka pyrkivät tekstiä parantamaan. Kiitoksia. Alors, euh, Sari Esaya. Sari Essaja ja Filip Benny, olkaa hyvä. Essaja. I think that we can all agree that... Kiitos puheenjohtaja. Voimme varmaan olla samaa mieltä siitä, että toimintaohjelmaa tarvitaan auttamaan EUn terästeollisuutta. Siksi olenkin pikkusen äimissäni huomassani, että esittelijä ei painota näitä tärkeimpiä tekijöitä, joilla autettaisiin terästeollisuutta hänen mietinnössään ja myös ne tarkistukset ja kompromissit, joita tässä edessäni on, ovat sen sorttisia, että niitä täytyy todellakin keskustella, koska muussa tapauksessa en voi sanoa, että EPP voisi tukea näitä. No, minäpä aloittaisin kompromissi Aalla, joka on oikeastaan syyttämässä hallintoa tai tehtäiden johtoa jotka keskittyvät voiton saamiseen investointien ja palkkojen kustannuksella. Tämä on sellainen lause, josta voin, jota voin tukea. Tiedämme, että energiakustannukset ja ympäristö- ja ilmastopolitiikka EU:ssa ovat joskus sellaisia, että, että on todella haastavaa terästeollisuudelle. Me olemme olleet johdonmukaisia omassa politiikassamme. Minä sanoisin, että EUn sisällä komissio, komissiossa on erilaisia käsityksiä siitä, minkälaisia meidän pitäisi jatkaa. Tämä vaikuttaa valtavasti teollisuuteen ja uskon, että meidän pitäisi painottaa niitä asioita eikä syytellä hallinto tai yritysten johtoa. En oikein, en oikein tiedä, mistä tämä syyttely tulee, että, että johto vaan keskittyy voittoihin, investointien ja palkkojen kustannuksella. Ei ole varma, että kyllä teollisuus kokonaisuudessaan yrittää, yrittää pysyä pystyssä ja pärjätä tässä ympäristössä. Kompromissi B. <clears throat> No, tätä, tämä vaatii kyllä selvennystä. Se on nyt niin monimutkainen, että sitä on hyvin vaikea ymmärtää, mikä siinä on se pointti tässä kompromississa B. Täälläkin on paljon syyttelyä komission suuntaan, Voimme tietenkin nähdä, mikä, mitkä voisivat olla niitä asioita, joita meidän pitäisi painottaa, mutta me, meidän täytyy rakentaa tämä kompromissi B uudelleen. En todellakaan ymmärrä, mikä siinä on se pääpointti, jota me yritämme sanoa tällä kompromissilla b Jos ymmärrän oikein, että Euroopan unionin rahoittamat työkalut jäisivät käyttämättä uusiin investointeihin, ja nyt kuitenkin esittelijä sanoo, että niitä pitäisi käyttää uusiin investointeihin, ja samaan aikaan me sitten syyttelemme valtionapuja, valtionavun käyttämiseen EUn ulkopuolella. Kyllä meidän täytyy tässä miettiä, millä tavalla tämä koko kompromissi voitaisiin rakentaa uuteen asuun. Kompromissi C, EPP ei voisi hyväksyä sitä, että otetaan oikeisiin mukaan mahdollisuus julkisiin, julkisen sektorin haltuunotoista. Tämä on historian kuuluva asia, tämän tyyppinen, tämän tyyppinen virke kuuluu historiaan. Ja sitten kompromissi D, tätä meidän täytyy myös tarkastella. Meillä on jonkin verran varaumia tähän. Sitten kompromissi E on ehkä hyväksyttävin näistä kompromisseista, mutta siellä täytyy olla panovirhe, painovirhe. Siellä, siellä sanotaan trading, vaan training pitäisi olla, ei kaupankäynti, vaan koulutus. Ja sitten viimeinen kompromissi. Haluaisin kuulla, mistä nämä tilastot ovat peräisin, koska täällä on aika vahva lausuma, jossa sanomme, että, tai jossa sanotaan, että, että työntekijät teräsektorilla ovat ovat, joutuvat fysi- fysikaalisten riskien uhreiksi ja muutenkin ovat rasittuneita. Jos, jos tilastotietoa on, niin olisi hyvä laittaa se tähän, että, että ne, tämän, tämän tilaston mukaan niin olemme päätynyt tällaisiin tuloksiin, koska muussa tapauksessa on vain mielipide. Mutta kuten esittelijä sanoi, meillä on vielä työtä edessämme, on vielä peltoa kynnettävänä ja minullakin on käsitykseni siitä, millä tavalla tämä pitäisi tehdä, mutta sinällään tällaisenaan en voi tukea näitä tarkistuksia niin kuin ne nyt on kirjattu. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Phil Benyon, puis Frédéric Darden. Phil Benyon sitten Dardenne. Minäkin olen esittänyt useita tarkistuksia tähän lausuntoon sen mukaan, mitä olen itse asiassa jo aikaisemmin sanonut. Ensinnäkin yksi tarkistukseni viittaa vaikeuksiin, muihin vaikeuksiin, joita terästeollisuus kohtaa, ja esittelijä on onneksi ottanut ne huomioon. Tämä kompromissi on siis edennyt. Rouva Essa ja viittasi käsittääkseni myös siihen, että ei tästä pitäisi pelkästään yritysten johtoa syytellä. Ja lisäksi sitten sitten energiatehokkuuteen, koulutukseen ja työllisyyteen pitäisi EU-välineitä käyttää. Tämä on otettu mukaan kompromississa B, mutta palaisin kyllä kompromissi B vielä ja esittäisin siitä muitakin kommentteja, sillä sitä pitää edelleen työstää. Sitten valtion tukisäännöt. Minun mielestäni meidän pitäisi varmistaa, että olemassa olevia valitukisääntöjä käytetään teho, valtion tukia sääntöjä käytetään tehokkaasti ennen kuin aletaan niitä muuttaa kuluttaa. Ja sitten työntekijöiden ottaminen mukaan yrityksen päätöksentekoon. sitten no tätä tarkastusta emme voi nykymuodossa kyllä tukea. Sitten kompromissi D. Me pitäisimme parempana, että palaisimme tuohon valiokunta-aloitteiseen mietintöön, joka on säädös. Ja sitten kompromissi E puhuu, puhuu terästeollisuuden tulevista tarpeista. Se on kyllä hyvin järkevää. Sitten nämä sanat stressful and arduous, stressaava. Tämä se on stressaava ei mielestäni ole kyllä oikea muotoilu. Ja arduous, raskas sekään ei ehkä oikein sovi. Rova Esvaja ähm, esitti hyviä tarkistuksia ja muutoksia tähän, eli työtä on kyllä vielä edessä ja toivon, että saamme aikaiseksi kompromisseja. Jean Lambert, Darden. Darden Lambert. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää näistä kompromissiehdotuksista. Ne liittyvät näihin tärkeisiin aihepiireihin, joita tarkistuksessa kävi esiin. Aivan aluksi muutamia sosiaalidemokraattisen ryhmän tarkistuksiin liittyviä asioita, jotka ovat kompromisseissa mukana tai eivät. Ne liittyvät tekstiin ja näemme sitten, minkälaista tukea muilta ryhmiltä saamme. Yksi tärkeä elementti on viittaus sosiaalisen vuoropuheluun erityisesti Alejandro Serkasin mietintöön. Sitten meillä on toinen asia, joka on meille tärkeä. Kyseessä on tarve todelliselle yhteisölliselle e, teollisuuspolitiikalle, erityisesti terästeollisuuden alalla. Ja tämä vaatii Euroopan laaduista vuoropuhelua ja sääntöä, sääntöjä, jotka tekevät mahdolliseksi myös julkisen haltuunoton, kun se on tarpeen jossakin tilanteessa, jotta voimme vastata haasteisiin, joita polkumyynti ja kilpailu aiheuttavat. Tämän lisäksi tarkistuksissa, jotka tulevat kollegoilta ja joita uskoakseni voin tukea, on kaksi aihepiiriä, jota esittelijä ei tässä alkupuheenvuorossaan käsitellyt. Kyseessä ovat ympäristölliset normit. Tässä minä olen tukemassa. Meidän täytyy saada aikaan tasapaino. On hienoa, että olemme kehityksen etulinjassa, mutta meidän täytyy myöskin toimia globaalisti, eikä tämän pitäisi olla mikään meidän äh, sellainen asia, johon takerrumme aina. Erityisesti nämä Tarkastukset 9 ja 17 mielestäni ovat sellaisia, että ne tulisi torjua. Äh, ne liittyvät työturvallisuuteen tai sitten eläkejärjestelmiin. Sitten kompromissitarkistuksiin liittyen yleisesti ottaen olen melko lailla kompromissitarkistusten kannalla, sellaisia kun on esitetty. tulee mainita kuitenkin, että tietyissä tapauksissa kompromissitarkistuksia tulisi hiukan muotoilla uudelleen tai parannella niitä, mutta yleisesti ottaen tässä on ehdotuksia, joiden pohjalta voimme tehdä yhdessä töitä. Kiitoksia. Lambert. Lambert. Thank you. I'm, I'm not actually... Kiitos. En oikeastaan ole varjoesittelijänä tässä, vaan mutta Cornelissen ei ole paikalla. <clears throat> mutta minulla olisi vain pari kysymystä näistä tämän, näiden tarkistusten soveltamisalasta ja laajuudesta. Tämä on sellainen asia, joka usein tulee esille minun ryhmässäni tietyistä asioista, <clears throat> mutta näyttää siltä, että erät tarkistukset täällä kuuluisivat enemmänkin eh, eh, ympäristö- tai, eh, tai teollisuusvaliokuntaankin. Täällä on monia sellaisia asioita tai kysymyksiä, jotka liittyvät johtoon ja toisaalta koulutukseen. Ja jo, koulutus on kyllä oikeastaan hyvin mukana näissä tarkistuksissa. Sitten kysymys näistä valtionavuista. On aika hämmästyttävää, että olisi e, eroja eri poliittisten ryhmien välillä tässä sen painottamisesta ja käytöstä. Haluankin kysyä esittelijältä, mitä hän oikein ehdottaa näiden tiettyjen tarkistusten soveltamisalasta ja niiden laajuudesta. Merci, je vais redonner... Kiitoksia. Annan uudelleen puheenvuoron esittelijälle. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että töissä, joita valiokunta viime aikoina tehnyt, erityisesti komission aloitteen käsittelyssä koskien eurooppalaista globalisaatiorahastoa olemme erityisesti ottaneet huomioon työntekijöiden mahdollisuuden saada tukea tästä ohjelmasta, kun yritys on vaikeuksissa. En nyt tässä sano, että metalliteollisuuden alalla työntekijät itse ottaisivat yrityksen hoitoon, mutta tämä on kuitenkin sellainen asia, jota tässä lausuntoluonnoksessa me voisimme pohtia, vaikka tämä ei ole sellainen asia, jota valiokunta nyt korostaa. Mutta Alejandro Serkasin mietinnössä mielestäni tämä oli sellainen asia ja viesti, jota valiokunta otti mukaan, jonka voisimme olla tuomassa esille ei nyt ole tämän tyyppistä tarkistusta esittänyt, mutta jos olisi mahdollista johonkin kompromissitarkistuksen suullisen tarkistuksen muodossa tällaista liittää, niin se voisi olla mielenkiintoista. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Komissio, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I will... Kiitos puheenjohtaja. Niin, rouva puheenjohtaja todellakin rouva puheenjohtaja. Komissio halusi vain tässä muutamia tietoja ilmoittaa ensinnäkin työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Haluaisin siitä ilmoittaa, että itse asiassa tänään pidetään ensimmäinen korkean tason terästyöryhmän valmisteleva kokous ja työmarkkinajärjestöt ovat mukana. Ja todellakin toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa työmarkkinajärjestöt otetaan huomioon. Ja sitten valtion tuista. Halusin siitä kertoa, kuten sanoittekin tarkistuksissa, ähm, valtien tuin, tuen muuttamisesta. Kuten sanoitte, tästä komissiossakin on paljon sisäistä keskustelua. Ja ensimmäinen tammikuuta ähm, asti asia on auki, joten ensi vuoteen asti todellakin tästä ei tule uusia tietoja. Terästeollisuus voi jo tällä hetkellä hyötyä kahdesta eri valtion tuesta, ympäristötuesta ja tutkimus- ja kehitystuesta. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu sitten komissio edistää sitä ja sitä halusin vielä kertoa, että 12. joulukuuta pidetään kokous, jossa teollisuuden edustajat ja työmarkkinajärjestöjen edustajat sekä komissio kokoontuvat. Me olemme yhdestä asiasta kuitenkin eri mieltä. Komissio ei haluaisi mainita horisontaalisia seikkoja niin kuin tuossa ehdotuksessa uudelleenjärjestelyjen tapauksessa. Me emme halua tätä mainita toimintasuunnitelmassa. Ja sitten koulutus ja sosiaalinen ulottuvuus. Itse asiassa muutoksen ja uudelleenjärjestelyjen ennakoimista ennakoimisteen liittyen komissio on tehnyt ehdotuksen ja 15 tammikuuta mennessä saamme neuvottelut, neuvottelut päätökseen. Eli todellakin kaikilla näillä eri aloilla toimintasuunnitelmaa komissio itse asiassa jo toteuttaa. Annan uudelleen nyt esittelijälle puheenvuoron, mutta haluaisin vastata tähän, ähm, mitä komissio juuri sanoi, horisontaalinen lainsäädäntö. Ja se, että meidän tulisi edetä vain horisontaalista lainsäädäntöä kohti, eikä tällaista sektorikohtaista ähm, lähestymistapaa voitaisiin käyttää. Näinhän se melkein on, mutta tämä on hiukan epätarkkaa, sillä monissa tapauksissa komissio on käyttänyt ähm, sektorittaista lainsäädäntöä sellaisissa tapauksissa, jotka olisivat voineet olla puitedirektiivejä. Erityisesti tässä ajattelen äh, Ähm, julkisten palveluiden käsittelyä. Ja tässä esimerkiksi mielestäni äh, työntekijöiden kuuleminen on asia, joka, jota voitaisiin pitää horisontaalisena. Ja näemme, että siellä täällä tietyissä lainsäädännön osissa me joudumme näitä periaatteita pohtimaan, olivatpa ne sitten horisontaalista lainsäädäntöä tai ei, joten tämä argumentti mielestäni ei ole täysin vedenpitävä. Sitten äh, Jean Lambert on tässä oikeassa monissa monissa tarkistuksissa. Niitähän oli nyt 12. Sari Essayahin tarkistus erityisesti ja Frédéric Dardenin äänestys äh, tarkistus äh, ovat sellaisia, että ne tullaan tarkan arvioinnin jälkeen toteamaan mahdottomaksi ottaa vastaan, ellei niihin liity tärkeää suolista tarkistusta ajoissa, jotta ne olisivat täsmennetyt sellaiseksi, että ne ovat juuri tämän valiokunnan toimivallan alaa. Lambert, olkaa hyvä. Anteeksi, esittelijä. Kiitoksia haluaisin kiittää kaikkia näistä puheenvuoroista. Meillä ei tässä ole valmiita kompromissitarkistuksia kompromissimielessä. Tässä oli jonkinlainen yhteenveto itse asiassa tarkistuksista, joita on esitetty, ja pyrin arvioimaan, minkälaisia kompromisseja niiden pohjalta parhaiten voitaisiin laatia. Sitten minulla on toisia huomautuksia. Tämä on lausunto. Me voimme antaa lausunnon liittyen äh, valtion tukiin. Ei valiokuntaa kielletä antamasta lausuntoa toisille valiokunnille tai komissiolle itsellekään täysistunnossa. Äh, sitten toinen huomio. Euroopan unionissa on ongelmia tuotannon suhteen heti kun harjoitamme vientiä. Ja ymmärrän hyvin ja välillä kuulen tällaisen argumentin, joka mukaan äm, sosiaalisten ja ympäristövaatimusten ero äh, vaikeuttaa kilpailutilannetta ja että meidän ei pitäisi mennä liian pitkälle sosiaalisissa kriteereissä ja sosiaalisissa normeissa. Tämä on argumentti, jota voidaan äh, puolustella tässä nykyisessä keskustelussa ja tilanteessa, mutta minä, mielestäni me emme voi sellaista lausuntoa sanoa, että toivoisimme puhtaampaa tuotantoa. Meillä on Ranskassa ollut tilanne, jossa Ranskan hallitus ja uskoakseni komissio tuki hanketta, jossa Florensissa Ranskan hallitus olisi ottanut haltuun tuotannon, jotta tuotannosta saataisiin puhtaampaa ja omistaja kaatoi tuon projektin, joten me emme tässä hallintoa ja yritysjohtoa syytä. Minä itse olen alan edustaja, mutta kyllä omistajilla on sellaisiakin intressejä välillä, jotka eivät ole samoilla linjoilla tuotannon säilyttämisen kanssa esimerkiksi. Meidän oli pakko tätä todeta, mutta tämä on tosiasia. Minä tämän ehdotuksen ottaisin kompromissitarkistuksen äh, muodossa, siis tämän ehdotuksen, jonka äh, Pervance Beres tässä puheenjohtajana teki liittyen mahdollisuudesta äh, puolustaa sitä, mitä on sanottu jo globalisaation rahaston yhteydessä ja liittyen sitten työolosuhteisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin ja suojeluun uskoakseni yleisesti ottaen olemme yksimielisiä. Tässä pyydettiin tutkimustuloksia liittyen työperäiseen stressiin ja työn rasittavuuteen. Niitä voidaan kyllä löytää. En usko, että tätä voidaan asettaa kyseenalaiseksi, siis sitä, että työperäistä rasitusta esiintyy, mutta voimme kyllä näin sen etsiä. Meillä on vielä muutamia päiviä kompromissitarkistusten laatimisessa. Kiitoksia. Kiitoksia kyllä todellakin. Teillä on muutamia päiviä vielä aikaa, sillä me äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta 5. joulukuuta mutta meillä ei ole kompromisseihin liittyen ennen tuota päivää enää keskustelua. Eli meidän pitäisi pystyä suoraan äänestämään niistä. ITRE äänestää 16. Eh, joulukuuta asiasta. Päätämme nyt keskustelun tähän kohtaan liittyen ja annan eh, esityslistan kohdan 25 liittyen seuraavat puheenvuorot. Kyseessä on neuvottelut neuvoston kanssa aineiden seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamista. Annan esittelijälle Sari Essajalle puheenvuoron, olkaa hyvä. We had a... Kiitos puheenjohtaja. Kävimme hyvät kolmikantaneuvottelut ja itse asiassa neuvottelut olivat hyvin lyhyet eilen illalla ähm, komission ja neuvoston kanssa, sillä tämä on hyvin tekninen asia, eli poliittisia kysymyksiä ei juurikaan ollut ryhmien välillä, sillä ryhmät ovat olleet oikein hyvin samoilla linjoilla ja olemme edustaneet parlamentin kantaa hyvin. Parlamentille johdantoosan kappale yksi oli tärkeä. Meillä oli tärkeää, että pystyisimme sanomaan alussa, että turvallisuus- ja terveysvaatimuksia ei pitäisi pitää taakkana, sillä ne ovat perusoikeuksia. Ja tässä viittaamme kaikenlaisiin aloihin ja yrityksiin koosta riippumatta. Tämä oli poliittisin lausumamme. Muus, muutoin työ sujui oikein hyvin. Toivon, että ne, jotka tulevat tätä lainsäädäntöä täytäntöön panemaan, pitävät sitä hyvin luettavissa olevana ja parempana kuin ennen. Ymmärsin, että neuvostossa Koreper on 4. joulukuuta. Se tarkoittaa, että meidän äänestyksemme ei olisi tuota seuraavana päivänä, vaan sitten sitä seuraavalla viikolla, silloin kun työllisyysvaliokunnan seuraava kokous sitten pidetään. Tulos siis oli hyvä ja voimme edetä asiassa näin. Onko kysymyksiä liittyen näihin neuvotteluihin? Ilmeisesti ei. Kuten jos, kuten olette ymmärtäneet, tämä on siis ähm, neuvottelu, jota käydään trilogin muodossa. Ja ehkäpä tässä saadaan sopimus aikaan, en tiedä. Meidän täytyy vielä käsitellä toista trilogiaa, jota ei ole saatu vielä päätökseen. Kyseessä ovat neuvottelut neuvoston kanssa liittyen vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaisen avun rahastoon. Annan Emma Kostellolle puheenvuoron hän esitteli Ja hän voi kertoa nyt tämän kolmannen trilogin tuloksista. Esittelijä, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. meillä oli trilogi viime viikolla äh, Strasbourgissa, jossa käsittelimme näitä vähävaraisimmille annettua eurooppalaista apua. Ne ovat äh, kunnianhimoisia tehtäviä. Haluan kiittää kaikkia äh, varjoesittelijöitä ja poliittisia ryhmää ja niiden henkilökuntaa saamastani avusta. Tässä on ollut myös teknisi, teknistä apua, joka on ollut tärkeää tämän työn jouduttamisessa. Kuten me olemme raportoineetkin, niin neuvosto on esittänyt joitakin uusia ehdotuksia suhteessa tähän ohjelmaan. Päänäkökohta oli lähinnä ehdotus uudesta apuohjelmasta, jolla voitaisiin kehittää sosiaalista integraatiota, joka ei välttämättä ole pelkästään ruoka-apua. Me olemme tarkastelmassa sitä siltä pohjalta, että ensinnäkin sosiaalisen integraation toiminta siinä pitää välttää päällekkäistä työtä Euroopan sosiaalirahaston toiminnan kanssa. Ja meidän pitää myös varmistaa, että uusi toimintaohjelma kohdennetaan erityisesti ja yksinomaan todellakin vähävaraisimmille. Niin muilta osin olemme vakuuttuneita siitä, että niistä vakuutuksista, joita meillä on annettu, että voimme sitten tukeutua näihin lupauksiin, joka sitten tarjoaa meille hyvän ratkaisun niin aikaisemminkin on raportoitu siitä, että, että myös äh, budjettiin, rahoja ollaan tarkastelemassa ja olemme hyvillämme siitä, että, komis, että, että 2,5 miljoonaa on otettu tähän käyttöön. Ja äh, siirtymäkauden järjestelyt ovat myös listalla. Parlamentti on ollut hyvin yhtenäinen vakuuttaessaan ne kapain alueet, joihin me olemme tehneet muutoksia komission ehdotukseen verrattuna ovat edelleenkin ajankohtaisia ja pääasialliset alueet ovat kumppanuusperiaate ja toimia sidosryhmien mukaanotto, niin me haluamme varmistaa, että, että tämä ei millään tavalla vesity. Olemme myös huolissamme siitä, että eräistä neuvoston ehdotuksista, jotka liittyivät <clears throat> raha, elintarvikelahjoituksiin ja mahdollisesti pilantuvaan ruokaan, Edelleenkin me yritämme parantaa näitä ehdotuksia, että voitaisiin turvata parlamentin kanta. Niin ikään me pyrimme synergiavaikutuksiin suhteessaan terveellisessä, kun ajatellaan terveellistä elin, ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa ja tässä asiassa koskevia järjestöjä, koska totta kai meidän pitää huolehtia siitä, että edunsaajat eivät joudu kärsimään liiallisesta byrokraattisesta taakasta – ja taas toisaalta, että he pystyvät kehittämään synergioita näillä muillakin sektoreilla. Ja kiitän puheenjohtajaa myös erityisesti näistä delegoiduista säädöksistä ja toimenpanosäädöksistä. Ja me pyrimme nyt ratkaisemaan näihin liittyviä kysymyksiä, joita meillä on ollut näissä asioissa. Luulenkin, että meidän pitäisi pystyä pääsemään sopumaan sopuun. Me odotamme vielä tiettyjä selvennyksiä ja sitten asia, josta puhuimme viimeksi yksityiskohtaisesta viimeisessä valiokunnan, edellisessä valiokunnan kokouksessa. Täällä oli, tuli huomattavaa tukea viimeisimmässä valiokunnan kokouksessa, että nämä, näitä asioita pitäisi selvittää ja helpottaa. Me olemme kohdanneet melkoista, melkoista vastarintaa myös komission taholta. Komissiohan valmistelee muistioluonnosta näiden esteiden poistamiseksi. Ja kuten mainitsi puheenjohtaja, me toivomme, että pystymme saamaan lopullisen trilogin torst- valmiiksi. Me on kuitenkin jotain teknisiä asioita, joita pitää käsitellä, mutta kuitenkin aika on tässä erityisen tärkeää, koska me haluamme varmistaa, että tämä ohjelma saadaan operatiiviselle tasolle mahdollisimman pikaisesti semminkin, kun se on meidän täytyy muistaa, että kansalaisjärjestöt voivat pystyä luottamaan siihen, että saavat myös tukea. Kiitos. Hienoa. Onko tähän liittyen kysymyksiä tähän hyvin kattavaan esityksen sarjassa? Ja... Thank you for the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä hyvistä selvennyksistä. Minulla on kysymys. Tämä koko siis monivuotiset <clears throat> rahoituskehykset viivästyivät ja neuvottelut viivästyivät myös tämän uuden rahaston suhteen. Näettekö sellaisen vaaran, että nyt uuden ohjelman alun alu, alku viilas, viivästyy niin, että ruohonjuuritasolla järjestöt eivät pysty aloittamaan avun jakamista tammikuun alussa. miten pitkä tämä viivästys saattaisi olla? No jäsenvaltioistahan se myös riippuu, miten nopeita ne ovat täytäntöönpanossa, mutta luuletteko, että viivästystä tämän todellisen avun jakamisen välillä ja ohjelman aloittamisen välillä tulee? Onko muita kysymyksiä? Esittelijä, olkaa hyvä. Okay, thank you. Yeah. Kiitoksia, kiitoksia tästä kysymyksestä. Me tarkastelemme järjestelyjä. Ehdotus on sellainen, että äh, kulut, joita rahastossa on, ähm, otettaisiin joulukuusta 2013. Jäsenmaat ovat tällä hetkellä valmistelemassa jo ohjelmiaan huolimatta siitä, että tätä ohjelmaa ei olla vielä täysin ähm, hyväksytty tai jäsenmaat eivät ole sitä täysin tietoisia. Ja jäsenmaat tietävät myöskin tukikelpoisuuden suhteen tilanteen joulukuussa, mutta me pyrimme varmistamaan sen, että ehdotus menee mahdollisimman nopeasti läpi. Ja toivon, että ongelmia ei liity näihin siirtymävaihe tilanteisiin. Me olemme olleet hyvin ähm, herkkätunteisia tässä trilogissa, trilogissa sen suhteen, että siirtymävaihe tullaan takaamaan. Kiitoksia. Exactly. Tällainen tilanne siis täysin on trilogissa ollut. On totta, että parlamentin valtuuskunta on paljon korostanut sitä, että näiden siirtymävaiheen mekanismejen tulisi olla olemassa. Ja tämä johtaa siihen, että jäsenmailla on paljon painostusta, sillä kun seuraavat kampanjat alkavat, jäsenmaat tietyllä tavalla ovat etulinjassa johtavat äh, neuvotteluja direktiivisistä itsestään ja näistä toteutukseen liittyvistä kysymyksistä, mutta uskon, että jäsenmaat ovat äh, ottaneet tällä kertaa neuvotteluissa tämän huomioon tässä erityiskysymyksessä. Ja kuten esittelijä mainitsi, nämä siirtymävaihe menettelyt on täysin otettu huomioon. Hyvä, ellei muita kysymyksiä ole, olemme päässeet tämän kokouksen päätökseen ja tapaamme sitten 5. ja 9. päivä joulukuuta seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Kiitoksia.